Aiheesta äänestys on huomenna 12.30. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet meille, että Risto Eiji Penttilä on nimitetty Euro- europarlamentaarikoksi. Hän korvaa Ville Itälän ja tämä astuu voimaan ensimmäinen maaliskuuta. 2012. Ja samalla herra Penttilä on esittänyt eropyyntönsä. Artiklan 4 mukaisesti parlamentti huomioi tämän pyynnön ja tällä tavoin tämä edustajan paikka vapautuu